on suullinen kysymys komissiolle direktiivin soveltamisesta. Aiheena on siis puhtoen puhemies ilmeisesti erehtyy esityslistan kohdasta. Vamos a ver cuál es, qué punto toca. dijo, eh, no, no Puhemies korjaa. Emme käsittelekään kohtaa, jonka oli mainitsevassa, vaan seuraava esityslistan kohta on herra Schwabin mietintö kuluttajien oikeuksista. Annan puheenvuoron ensimmäisenä esittelijälle herra Schwab. Kiitos paljon puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen. Ensin haluaisin, eikä tämä ole nyt vain kohteliaita sanoja, vaan minä haluaisin todella sydämellisesti kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet tekemässä työtä tämän kompromissin eteen, josta keskustellaan kollega Vuolis valiokunnasta ja kollega Gebhard von Bosfor ja myös kollega Kirjakes ja kollega Miland. Kiitokset teille. Työ ei ollut aina helppoa Päätösten tekeminen on vienyt aikaa yli kaksi vuotta, 2000 tarkistusta, mutta aina on kuitenkin tehty yhteistyötä rakentavassa hengessä ja siksi haluaisin sydämellisesti kaikkia kiittää. Vaikka yksittäisissä asiakysymyksissä on eriäviä kantoja ja ne nähdään nyt kompromisseista, parlamentti kuitenkin osoittaa tänään yli puolueen rajojen, että me haluamme edistää sisämarkkinoita kuluttajien etujen mukaisesti ja yritysten etujen mukaisesti. 20 vuotta sen jälkeen, kun sisämarkkinat saatiin liikkeelle yhtenäisasiakirjan kautta, voimme todeta, että vaikka direktiivejä ja asetuksia on paljon, ei ole saatu aikaan merkittävää yhtenäistämistä. Jäsenvaltiot usein aivan oikeutetusti, joskus kuitenkin hiukan väärin ovat käyttäneet omaa pelivaransa. Tämän direktiivin kautta luodaan hyvä kultainen keskitie – Siinä yhtenäisesti hoidetaan asioita, jotka ovat sisämarkkinoille tärkeitä. Muuten jätetään myöskin tulevaisuudessa jäsenvaltioille lainsäädäntöön mahdollisuuksia. Tämän yhdistelmän kautta voidaan edetä yli puoluerajojen. Näin komission ehdotus on aivan oikein saanut tukea ja monilta osin myös tullut parannettua selkeästi. Me olemme huolehtineet siitä, että kuluttajan suoja tässä direktiivissä on saanut ansaitsemansa aseman. 14 päivän peruutusoikeus kaikille online-kaupoille esimerkiksi. Kuluttajille annetaan mahdollisuus, kun myydään ovelta ovelle siitä, saadaanko sopimusehdot kirjallisesti vai sähköpostilla. Me olemme pyrkineet saamaan internetkauppaan enemmän avoimuutta – Ja aivan lopulta voidaan sanoa, että me olemme halunneet yhtenäistä tiedottamista, kun puhutaan kokonaishinnasta esimerkiksi kaikella, kaikessa sähköisessä kaupassa ja ovella tehtävässä kaupassa. Mutta direktiivi on kuitenkin sellainen, että pk-yrityksetkin voivat sitä käyttää, samoin kuin käsityöläisyritykset, niin että esimerkiksi palvelut monilta osin on hoidettu – joustavasti tai annettu poikkeuksia. Peruuttamisoikeus puhelimitse on hyväksytty ja me olemme sulkeneet pois yritysten väärinkäytösmahdollisuudet. Samalla kuluttajille on esitetty säännöt siitä, miten tavara lähetetään takaisin, jos kauppa halutaan perua. Yhtenäinen peruuttamislomake on hyvä asia, jotta kaikki voivat helpommin hoitaa tämän asian. Lopulta myöskin kun ajatellaan, miten asioita sopeutetaan jäsenvaltioiden kesken, pyritään edistämään näitä kysymyksiä neuvostossa. Näin nämä asiat voidaan hoitaa yksinkertaisemmin kuin aikaisemmin. Komissiolla on selkeämpi mahdollisuus puhua näistä asioista myös neuvoston suuntaan, koska selkeää on, että yhteisillä markkinoilla tarvitaan yhteiset säännöt. Se on nähty nyt hyvin selkeästi. Emme voi puhua ainoastaan yhteisistä perän, perin, periaatteista. Ei voida antaa täyttä vapautta jäsenvaltioille, vaan yhtenäismarkkinoilla tarvitaan yhtenäiset säännöt ja siitä me nyt huolehdimme. Kuluttajien osalta tässä direktiivissä tunnustetaan yhtenäiset oikeudet – Nämä oikeudet pitää voida tuntea ja silloin voidaan paremmin myöskin pysyä tiukkana, kun yritykset eivät hoida omaa osuuttaan. PK-yrityksille myös yhtenäiset säännöt luovat oikeusvarmuutta, kun ajatellaan, miten moninainen kulttuuri meillä on. Kiitos oikein paljon hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Odotan mielenkiinnolla jatkoneuvotteluita. Kiitoksia, herra Schwab. Sitten neuvoston nimissä, Rova Györi. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, herra Schwab. Minulla on ilo ja kunnia puhua tästä erittäin tärkeästä aloitteesta. Te tiedätte, että neuvosto saa aikaan sopimuksen asiasta viime vuoden joulukuussa. Virallisesti alustava kanta lyötiin lukkoon yleisten asioiden neuvostossa 24. tammikuuta 2011. Sopimusneuvostossa saatiin aikaan vain vasta kahden vuoden neuvotteluiden jälkeen siitä, mikä olisi paras tasapaino EU-lainsäädännön ja toisaalta kansallisen lainsäädännön välillä, jotta kuluttajien suoja olisi parhaalla mahdollisella tasolla ja miten kuluttajien suojan kysymyksiä voitaisiin harmonisoida tässä valossa. Osoittaakseni, miten vaikeasta työstä oli kyse, voin todeta, että neuvoston työryhmä tarvitsee yli 60 kokousta, jotta saatiin aikaan teksti, jota jäsenvaltioiden enemmistö pystyi tukemaan. Lisäksi osoittautui mahdottomaksi aikaan saa, saada sopimusta kappaleista takaluvuista 4 ja 5 kun on kyse tavaroiden myynnistä ja toisaalta epäreiluista tai kohtuuttomista kaupan ehdoista. Olemassa olevat jäljelle jääneet vaikeudet johtivat siihen, että nämä kaksi lukua poistettiin neuvoston toimesta. Sen sijaan keskityttiin etämyyntiin tai etäsopimuksiin. Sopimuksia tehtiin muualla kuin liiketilassa liikkeessä. Komissio tuki tätä ehdotusta, koska neuvoston teksti antoi lisää arvoa EUn tason säännöille näiden sopimusten osalta. Puheenjohtajamaa uskoo, että Euroopan parlamentti voi edelleenkin myötävaikuttaa tähän keskusteluun ja antaa arvokkaan panoksensa. Sen vuoksi huominen äänestys muutosesityksistä on erittäin tärkeä. Mikäli parlamentti päättää lähettää asian takaisin imkovaliokuntaan, silloin Unkari puheenjohtajamaana on sitoutunut pyrkimykseen saada aikaan sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä jo. Me tulemme tekemään kaikkemme, jotta tähän tavoitteeseen myöskin päästään. Tietystikin hyvin paljon tulee riippumaan siitä, mitä muutosesityksiä parlamentti loppujen lopuksi hyväksyy. Kuten totesin, näkemykset ovat hyvinkin erilaisia sen valtioiden välillä lukujen 4 ja 5 suhteen tavarakaupan ehdot ja takkuut, kohtuuttomat sopimusehdot. Pitäisikö nämä asiat täysin harmonisoida EUn tasolla vai ei? Näistä kysymyksistä jäsenvaltiot ovat erimielisiä. Sen vuoksi puhe, puheenjohtajamaa katsoo, että pitäisi pikemminkin keskittyä kohtiin yksi ja kolme tai lukuihin yksi ja kolme tekstissä. Niiden kautta saadaan aikaan eurooppalaista lisää arvoa. Näihin pitäisi keskittyä. Neuvoston kanta näissä suhteissa ei ole kovinkaan eriävä parlamentin muutosesitysten kanssa, joista äänestettiin Juri ja Imko valiokunnissa tammi- ja helmikuun aikana. Puhemies, arvoat, arvoiset parlamentin jäsenet, me olemme valmiina tekemään täysimittaista yhteistyötä parlamentin ja komission kanssa, jotta menestyksekkääseen tulokseen voidaan päästä. Tietystikään kaikkea ei aina voi saada joka tapauksessa kiittäisin esittelijää ja myöskin komission ja parlamentin edustajia heidän tuestaan, jota he ovat osoittaneet Unkarille puheenjohtajamaana. En nyt vielä voi ennakoida, mikä lopputulos tulee olemaan, mutta olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy käyttää hyväksemme tilaisuutta saada aikaan edistystä niillä alueilla, joilla edistys on ylipäänsä mahdollista. Tämä parantaa kuluttajan suojaa Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia, Ravan Györi. Sitten komission nimissä puheenvuoro komission jäsenelle. Rova Reding. Puhemies, arvon jäsenet, ensi vuonna juhlistamme yhtenäismarkkinoiden 20 vuosipäivää ja meidän on huolehdittava siitä, että sisämarkkinoista saadaan etua sekä kuluttajille että yrityksille. Yli kahden vuoden neuvottelut neuvottelut ovat osoittaneet, että poliittisesti on hyvin hankala sopia koko direktiivistä sen pohjalta, mitä komissio ehdotti. Monet teistä arvon jäsenistä eivät halua, ja tämä on ihan oikein, heikentää kansallista kuluttajasuojaa. Nyt käymme neuvotteluita kolmatta vuotta tästä lainsäädännöstä ja nyt on kyllä – korkea aika lainsäätäjien yhdessä löytää ratkaisu. Nyt olen erityisen kiitollinen valiokunnan esittelijä Schwabille, edustaja Wallisille ja varjoesittelijöille, jotka ovat tehneet erittäin kovaa työtä löytääkseen kompromissin. Neuvosto on sopinut vuoden alussa yleisestä lähestymistavasta, on niukentanut tämän ehdotuksen soveltamisalaa ja erityisesti halunnut keskittyä – etämyyntiin ja sopimukseen, jotka solmitaan muualla kuin elinkeinon harjoittajan toimitiloissa. Komissio uskoo, että neuvoston yleinen lähestymistapa on hyvä lähtökohta, kun pyrimme löytämään kompromissin. Laajasti sanoen se on yhdenmukainen sen tavoitteen kanssa, että parannetaan yhtenäismarkkinoiden toimintaa ja samalla saadaan kuluttajille aikaan lisäarvoa. Tiedän, että teidän tarkistuksissanne haluatte vielä lisäparannuksia minä voin nähdä monia ihan hyviä ehdotuksia, joiden kautta parannetaan kuluttajasuojaa entisestään. niin kuten olen aikaisemmin sanonut, kyllä tässä pitäisi olla ennen kaikkea kyse kuluttajan oikeuksista tämän direktiivin nimen mukaisesti. Muutama esimerkki. 122 tarkistus esimerkiksi, jossa huolehditaan siitä, että kuluttajille ei synny kustannuksia siitä, että palautetaan tuote, kun halutaan peruuttaa ja hinta on yli 40 euroa. Ja sitten perumisaika vuoteen asti, jos ei ole kerrottu tästä peruuttamismahdollisuudesta tarkistuksen 116 mukaan. Ja harmonisoitu lähestymistapa näihin internetin kustannusloukkuihin 18 ja 107 tarkistuksena A ja B-kohdat. Teille ei ole varmaankaan mikään yllätys se, että en voi hyväksyä kaikkia tarkistuksianne, jotka nyt ovat pöydällä. Esimerkiksi tarkistus 141, vaikka minunkin tavoitteenani on edistää sisämarkkinoita. Tässä mennään askel liian pitkälle, kun velvoitetaan etämyyjät toimittamaan tuotteita tai palveluita toiseen jäsenvaltioon. Kaiken tämän ajan jälkeen, vaikka mielipideeroja on edelleen. Minä näen kyllä tunnelin päässä valoa. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että hyväksyttävä tasapainoinen kompromissi on saavutettavissa. Minä teen kaikkeni auttaakseni teitä pääsemään sellaisen kompromissiin. Kiitos. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavana oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta Rova Wallis arvoisa Kiitos puhemies. Kiitoksia komission jäsenelle. Meillä on ollut hyvin pitkä yhteinen matka ja nyt äh, kuljemme matkaa eteenpäin edelleenkin toiveikkaina ja toivomme, että pian ollaan perillä. Haluan kiittää Herra Schwabia hänen tekemästään työstä. Oikeudellisten asioiden valiokunnan nimissä voin todeta, että vuosien mittaan on voitu havaita, kuinka paljon ongelmia on, kun oikeuskäsitykset ovat olleet erilaisia kun pyritään poistamaan esteitä kuluttajien ja yritysten tieltä, kun ne pyrkivät paremmin hyötymään sisämarkkinoista. Edistystä on saatu aikaan sen suhteen, että parlamentissa nyt on sopu syntynyt, mutta suruista kyllä nyt on menty pidemmälle kuin mitä oikeastaan valiokunta olisi halunnut tehdä esimerkiksi luvun viisi suhteeseen, kun on kyse kohtuuttomista sopimusehdoista, erityisestikin avoimuudesta. Tässä suhteessa valiokuntamme haluaisi enemmänkin edistystä tämän asian suhteen. Tiedämme, että neuvoston mielestä tämä asia on mennyt jo liiankin pitkälle, mutta me katsomme, että tämä on askel, joka saattaa olla erittäin tärkeä sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta ja myöskin kuluttajien oikeuksien kannalta, niin kuin komission jäsenin hienosti asian ilmaisi. Joten pitkälle on jo päästy. Olemme tarkastelleet kuluttajansuojalainsäädäntöä, kaikkia direktiivejä ei ole voitu vielä käydä lävitse niin kuin edeltäjäni olisi toivonut. Saattaa olla joitakin pieniä askeleita, otetaan vielä eteenpäin. Ja toivon todellakin, että keskusteluyhteys säilyy ja asioista puhutaan edelleenkin ja loppujen lopuksi saadaan jotakin arvokasta aikaan. Kiitos. Kiitoksia, Rova Wallis. Onko rouva Pietikäinen salissa? Kyllä. Talous- ja raha-asian valiokunnan puolesta kaksi minuuttia. Arvoisa Pietikäinen. Thank you, Mr. President. First of all... Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Erityisesti esittelijä Schwabia imco valiokunnasta Hän on jaksanut jatkuvasti yhteistyön hengessä edistää tätä asiaa, koska komission ehdotus kyllä jätti parantamisen varaa melko paljon. Ekalin kannalta kolme seikkaa. Ensinnäkin on hyvä että digitaaliset tuotteet on sisällytetty ehdotuksen. Tämä selkeästi on edistystä. Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ovat tärkeä asia tulevaisuutta ajatellen. Ja kun puhutaan pienistä tai innovatiivisista rahoitusvälineistä, niin niitä pitäisi käsitellä rahoitusalan direktiiveissä tai tulevissa vaiheissa, kun kuluttajasuojasta jälleen puhutaan. Lopuksi vielä tärkeänä seikkana. Toivoisin, että komissio seuraavaksi huolehtisi korkeasta kuluttajasuojan tasosta. Tämä voisi johtaa siihen, että täysin yhtenäistetään Euroopan unionissa kuluttajasuojalainsäädäntö. Kiitos. Kiitoksia Rova Pietikäinen. Sitten siirrymme poliittisiin ryhmiin. EPP kaksi minuuttia. Edustaja Baldassarre arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin onnitella kollega Schwabia hänen tekemästään työstä tähän asti. Hän on tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä oikeudellisten asioiden ja e, sisämarkkinoiden valiokuntien välillä sääntöjä on harmonisoitava eri tavalla. Tällä päästään tärkeisiin tuloksiin, jotka tuovat lisää arvoa Euroopan kansalaisille. 14. päivän peruuttamisoikeus ja uudet säännöt koskien antoa, eikä ainoastaan koskien hintaa, vaan myös myyjän identiteettiä ja muita tietoja. Nämä ovat parannuksia, jotka tulevat lisäämään kuluttajien luottamusta erityisesti rajat ylittävissä kaupankäynnissä. Tämä tuo perustavaa laatua olevaa oikeusvarmuutta sähköistä kaupankäyntiä varten. Tämä on direktiivi, joka luo perustan täydentäville toimille uudistaen eurooppalaista sopimusoikeutta ja e, vaihtoehtoisille riitojen ratkaisumenettelyille. Tällainen harmonisointipyrkimys on todella ennakkoehto sisämarkkinoiden loppuun saattamiselle markkinoille, jotka keskittyvät kuluttajien oikeuksille ja Euroopan kansalaisten oikeuksille. Ja noin kuukausi sitten, noin vuosi sitten Monti sanoi Barrosolle, että kuluttajat ja heidän hyvinvointinsa pitäisi olla sisämarkkinoiden seuraavan vaiheen ytimessä. Lainsäätäjien pitäisi mahdollisimman pian päästä sopimuksen direktiiviluonnoksesta, joka koskee kuluttajan oikeuksia niin, että voitaisiin taata korkeatasoinen suoja vähittäismarkkino, integroidulle vähittäismarkkinoille. Tämä ehdotus nyt vastaa näihin vaatimuksiin. Olen vakuuttunut, että Schwab pystyy päättäväisesti pitämään päänsä loppuneuvotteluissa ennen kuin lopullista päätöstä saadaan aikaan. Kiitoksia herra Baldassare. Sitten äh, SD-ryhmän nimissä 2,5 minuuttia. Rova Gebhardt. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat. On aivan totta, että neuvottelut olivat pitkät ja hankalat. Näkemykset olivat kovinkin erilaisia, herra Schwab, silloin kun keskustelut aloitettiin. Eikä työ ollut helppoa, kun pyrittiin saamaan aikaan järkevää tapaa hoitaa asioita. Kaikesta huolimatta neuvotteluissa saatiin aikaan huomattavia parannuksia alkuperäiseen tekstiin sen jälkeen, kun valiokunta oli äänestänyt. Loppujen lopuksi oli mahdollista, että ryhmäni tuli mukaan tähän kompromissipakettiin. Se voi äänestää sen puolesta huomenna. Te tiedätte, kuinka paljon tämä merkitsee kaikkien näiden keskusteluiden jälkeen, joita kävimme. Joitakin parannuksia todellakin saatiin aikaan. Esimerkiksi vähinäisharmonisointi on jälleen kerran direktiivin lähtökohta. Joitakin poikkeuksia on suhteessa täysharmonisointiin, ja tämä on minun mielestäni tärkeä lähestymistapa. Sosiaaliset palvelut, terveyspalvelut, uhkapelit on otettu tämän direktiivin ulkopuolelle. Nämä ovat niitä alueita, joilla tarvitaan erityissääntöjä. Näitä ei voida hoitaa normaalisten, normaalien rahoituksellisten tai kaupallisten sääntöjen avulla. Tiedonanto, velvollisuus kuluttajan suuntaan on vahvistunut merkittävällä tavalla. Sen vuoksi toteaisin neuvoston puheenjohtajalle, että luvun kaksi poisottaminen liittyy merkittävällä tavalla tiedonantovelvollisuuteen. Me sosiaalidemokraatit emme tätä aivan noin vain voi hyväksyä. Sähköiset tuotteet, digitaaliset tuotteet on otettu mukaan soveltamisalaan toisin kuin alun perin oli määrä tehdä. Mutta juuri silloin, kun on kyse internetistä ja etämyynnistä, tämä on erittäin tärkeä osa-alue, joka haluttiin mukaan. Ja viimeinen tavoite jonka suhteen onnistuttiin, on kaupostelu ovelta ovelle. Senkin sääntely on vahvistunut. Ne ovat positiivisia, myönteisiä asioita, jotka mahdollistavat sen, että voimme äänestää ehdotuksen puolesta. Joitakin ongelmia on vielä kuitenkin olemassa, erityisestikin luvussa viisi. Silloin kun on kyse kohtuuttomista sopimuslausekkeista, ei meillä kerta kaikkia tyytyväisiä tähän. Ja olemme, olemme katsoneet, että tämän suhteen täytyy olla parannuksia saada aikaan. Vielä vaikeampi kysymys liittyy rahoituspalveluihin ja tiedonantovelvollisuuteen. Ne on jätetty tämän velvoitteen ulkopuolelle. Tässä on suuria ongelmia. Rova komissaari, tästä täytyy vielä keskustella, koska teidän ehdotuksessanne ne olivat vielä mukana ja minun mielestäni ne pitäisi saada uudelleen mukaan soveltamisalan. Me katsomme, että me voimme hyväksyä kompromissipaketin, mutta katsomme, myöskin, että asia pitää lähettää takaisin valiokuntaan. Tämä ei vielä tarkoita sitä, että loppujen lopuksi ensimmäisessä käsittelyssä sopu saadaan aikaan. Ei tämä ole itsestään selvää. Kiitoksia. Seuraavana kaksi minuuttia Alden nimissä herra Rosford. Puhemies, hyvät kollegat, tämä on tärkeä teksti. Tämä ei ole mikään vallankumous. Ei voida sanoa, että kaikki oli huonosti ennen ja nyt kaikki on hyvin mutta kuitenkin tämä edustaa tietyn tyyppistä merkittävää edistystä tässä vaiheessa työtä. Tässä erityisesti saadaan paremmin, paremmat puitteet internetmyynnille ja muulle etämyynnille luku kolme, koska meidän on vahvistettava kuluttajien oikeuksia tällä alalla. Sähkökaupan erittäin hyödyllistä ja se laajentaa kuluttajien valinnan mahdollisuuksia ja sen kautta voidaan saada paremmat hinnat. Myös PK-yritykset ja käsityölliset voivat löytää sitä kautta uusia markkinarakoja. Meidän on päästävä eteenpäin ja siihen tarvittiin Euroopan tason toimintaa. On, olisi siis tietyillä kohdennetuilla kohdilla saatava aikaan harmonisoitua oikeutta oikeuksien ja velvollisuuksien osalta hyvin konkreettisesti. Italialainen kuluttaja, joka ottaa ostaa belgialaista tai saksalaista verkkosivulta, hän tietää, että tästä alkaen hänelle on oikeus samaan suojaan, samoihin oikeuksiin kuin muillakin, ja tämä direktiivi mahdollistaa sen. Toisin sanoen peruuttamisoikeus muuttuu 14 päiväksi kaikkialla EU-ssa. Ja hän heti tietää, mitä hänen on maksettava ilman mitään ikäviä yllätyksiä myöhemmin kaksoisklikkauksen jälkeen eh, avulla hän voi tarkkaan varmistaa, mitä on tullut tehtyä. Tämä kaikki tietenkin tulee muuttamaan eh, tottumuksia monissa jäsenvaltioissa kansallisessa lainsäädännössä on tiettyjä kohtia, joita pidetään aivan keskeisinä, vaikka naapurimaissa niitä ilman hyvin on selvitty. Euroopassa eliminen, eläminen tarkoittaa sitä, että voidaan muuttaa vähän omia tuttumuksia yhteisen edun nimissä. Meidän on oltava selväsanaisia. Tämä, tätä tekstiä on vielä parannettava tulevina viikkoina neuvoston ja komission kanssa. Arvostan ovenavauksia tässä suhteessa, mutta meillä on jo tehtynä merkittävä työ esittelijä Schwabin ansiosta. Haluaisin lämpimästi kiittää häntä, mutta todellinen tulos tästä on se, että huomenna kaikki poliittiset ryhmät tulevat tukemaan tuloksia. Unionin sisämarkkinoiden kuluttajien tilanne on hyvin alkalutainen. Tarvittiin tällainen yksimielinen poliittinen tuki oikeuksien vahvistamiseksi ja säilyttämiseksi. Kiitoksia sitten ECR-ryhmä, kaksi ja puoli minuuttia, edustaja na wstępie pragnę wyrazić podziękowanie. kiitoksia puhemies haluaisin ensinnäkin kiittää edustaja schwabia hän on toiminut mietinnön esittelijänä ja on tehnyt todella raakaa työtä kaksi ja puoli vuotta intensiivistä työtä tämän asiakirjan parissa olemme nyt päässeet kompromissiin ja lopullinen muoto toivottavasti antaa enemmän varmuutta 27 valtion kulutien oikeuksille Euroopan unionissa erityisesti, kun tehdään internetin kautta kauppaa. Toivon, että kuluttajat myös luottaisivat tämän myötä enemmän rajat ylittävän kauppaan internetin kautta, koska näin saadaan aikaan suurempaa oikeuksien harmonisointia. Kaiken tämän lisäksi tiedonantosäännösten ja muissa tehtävien kauppojen säännöksen myötä tästä seuraa, että, että yrityksiä tulee lisää EUn markkinoille ja näin ollen sisämarkkinatkin tulevat toimimaan paremmin. Toivon, että tämä on myönteinen potku erityisesti eh, internetkaupalle ja toivon, että näin myös saadaan sisämarkkinoille parempaa kuluttajan suojaa. Haluaisin käsitellä tärkeimpiä asioita. Pyysin, pyrimme saamaan tasapainoisen tekstin aikaiseksi. Tämä oli erittäin tärkeää. Haluaisimme hyvän tekstin kaikille unionin kuluttajille tekstin, jolla ei olisi myöskään kielteisiä vaikutuksia yrityksiin, eli ei ainakaan pk-yrityksiin, jotka ovat valtavan tärkeitä Euroopan unionissa. Toisekseen on ilo nähdä, että olemme saaneet aikaan käytännönläheisen tekstin, kun ajatellaan harmonisointia. Se ei myöskään te haittaa sellaisille valtioille, joilla on jo laaja kuluttajansuojaa. Olemme saaneet aikaan selkeitä avoimia säännöksiä, joiden kautta voidaan käydä kauppaa internetissä. valiokunta on neuvotellut näistä sopimuskysymyksistä ja uskon, että tulos on erittäin asianmukainen. Minusta on hyvin tärkeää, että sopimukset eivät ole yksittäisiä kuluttajien neuvottelemia ja että suojellaan molemmat osapuolet, niin kuin aikaisemmin sanoin. Tämä direktiivi ehdotus merkitsee edistysaskeleita. Olen vakuuttunut, että tätä voidaan vielä parantaakin, mutta varmasti saadaan hiottaa vielä ne kulmat seuraavissa neuvotteluvaiheissa ja saamme tästä hyötyä kuluttajille ja yrityksille Euroopassa. Ei niitäkään pidä unohtaa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Villan. Sitten vihreät ale-ryhmän puolesta Rova Turunen, kaksi minuuttia. Forman, øh, kære kolleger, øh, kære ordfører, EU's indre Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat, hyvä esittelijä. Sisämarkkinat Euroopan unionissa on kulmakivi eurooppalaiselle yhteistyölle, aivan kuten komissio sanoi tästä, tai on todennut sisämarkkinoita koskevassa laissa, niin kuluttajien kansalaisten on oltava aivan keskiössä sisämarkkinoilla. Tämä on erittäin tärkeää, kun äänestimme kuluttajien sään direktiivistä, jota olemme työstäneet vuosikausia. Tämä teksti todella, josta tulemme siis äänestämään, merkitsee komission vuoden 2008 luonnoksen täydellistä uudelleenlaadintaa. Euroopan parlamentissa korostamme yhteistä sääntelyä, josta hyötyvät sekä kansalaiset että yritykset. Todella toivomme, että jäsenvaltiot voivat toimia silloin, kun se on hyödyllistä. Toisaalta Euroopan kuluttajat tulevat näkemään eron, kun he tekevät ostoksia verkon kautta ulkomailla. Tätä varten tarvitsemme yhteisiä sääntöjä. Tästä kansalaiset tulevat hyötymään. Anna muutaman esimerkinkin. Kaikille tulee olemaan kahden viikon peruuttamisoikeus Euroopan unionissa ja sen lisäksi tullaan ottamaan e- yhteisiä hintoja ja, ja lykkäysmahdollisuuksia. Toinen tärkeä asia vihreille koskee sitä, että kun ostetaan immateriaaleja ja tuotteita, kuten jos ladataan musiikkia tai ohjelmia, niin myös äh, nämä asiat on käsitelty. Voimme hyväksyä tämän ehdotuksen, mutta Olisimme toivoneet, että olisimme menneet vielä pidemmälle ja että edistystä olisi ollut kaikilla aloilla, mutta politiikassa on kyse mahdollisuuksien taiteesta ja siksi meidän on toimittava nyt yhteenvetona olen sitä mieltä, että tämä on hyvä asiakirja ja siitä kansalaiset hyötyvät. Seuraavana GUE NGL ryhmän nimissä puolitoista minuuttia edustaja Trienta Fyllides. Κύριε Πρόεδρε, ως πολιτική ομάδα είχαμε θέσει από την αρχή την αποφυγή... Puhemies, poliittisena ryhmänä me alun perin vastustimme sitä, että hittämättä lähdetään leikkaamaan näin kuluttajien oikeuksia. Vaikka komission ehdotus oli kunnianhimoinen, se oli heikko ottaen huomioon kaikkien EUn kuluttajien asema. Tämä ehdotus oli sellainen, että aina jouduttaisiin heikentämään kuluttajansuojaa joissain osin EUta. Pari seikkaa ovat nyt erityisen tärkeinä parlamentin ehdotuksessa, joka on ihan uusi. Se on hyvin toisenlainen kuin komission alkuperäinen ehdotus ja toisenlainen kuin neuvoston ehdotus. Keskeisenä on tällainen sekä lähestymistapa, joka mahdollistaa jäsenvaltioille sen, että kuluttajasuoja saatetaan korkeammalle tasolle, jos niin halutaan. Toinen seikka liittyy poikkeuksiin, direktiivin soveltamisalan poikkeuksiin. Alusta asti me vaadimme, että sosiaaliset terveyspalvelut ja uhkapelit on jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska ne eivät liity yrityksen ja kuluttajan välisiin suhteisiin ja tarvitsevat toisenlaisen lähestymistavan. Hyvä, että tämä asia on pidetty mielessä. Tuki parlamentin ehdotukselle ei kuitenkaan millään tapaa tarkoita sitä, että me tukisimme ilman mitään varaumia komission ehdotusta. Itse asiassa me tuemme tiukkaa kantaa ja toivomme, että komissio ja neuvosto hyvin tarkkaan pitävät mielessä komissio, anteeksi, parlamentin ehdotuksen ytimen, joka on meille hyvin tärkeä. Kiitos. Kiitoksia sitten EFD-ryhmän puolitoista minuuttia Rossi. Hyvät kollegat, kuluttajien oikeudet on yksi esimerkki siitä, kuinka näinä historiallisen hetkenä Euroopan toimielimillä on suuria vaikeuksia toteuttaa poliittisesti ja juridisesti tärkeitä tehtäviä. Haluaisimme, että emme menettäisi kaikkea tehtyä työtä ja myönteisiä seikkoja, kuten esimerkiksi se, mikä, missä, mistä puhutaan tarkistuksissamme peruuttamisoikeudesta. Pieniä kauppiaita on äh, tuettava neuvoston kanssa, jos tarkoituksena on poistaa ne hyvät kohdat, joihin olemme saaneet, niin tämä ei vetele, mutta jos pyrkimyksenä on päästä aikaan yleiseen harmonisointiin, meidän on äänestettävä vastaan. Joka tapauksessa tässä vastuun komissiolle. Täällä on aiheita, joissa myös eh, Pohjoisen liiton euroskeptikot voisivat eh, hyväksyä harmonisoinnin, mutta ainoastaan silloin, kun se on järkevää ja se on tärkeää pk-yrityksille ja kansalaisille. Eh, tämä on monimutkainen kysymys. oikeuksissa olisi tarvittu lähestymistapa, jos alusta asti otetaan kaikki tämä huomioon. Monissa tarkistuksissa kyseenalaistettiin jo ratkaistuja asioita. Nyt on erittäin tärkeää, että jo eh, hyväksyttäisiin eh, yhteiset tarkistukset. Neuvoston on hyväksyttävä se kokonaisuudessaan. Sitten sitoutumattomat yksi minuutti. Obermeier. Ja manchmal wird dem Verbraucher das Bewusstsein... Kiitos puhemies. Kuluttajan täytyy olla tietoinen oikeuksistaan ja myöskin kun on kyse digitaalisesta sisällöstä ja netin käytön kustannukset silloin, kun lataa netistä jotakin. Ja muutoinkin, olipa sitten kyse yhdestä ainoasta suorituksesta tai muun tyyppisestä toiminnasta, kuluttaja täytyy olla oikeus peruttaa kauppa. Ja myöskin ovelta kaupustelu täytyy saada sääntelyn piirin, koska tässäkin liittyy kuluttajalle tästäkin koitu tiettyjä mahdollisia vaaroja. Mutta riittävä, turhaa taakkaa ei kannata kuitenkaan aiheuttaa, mikäli esimerkiksi käyttää jonkin käsityöisen palvelun tai käy kampaajalla. Silloin ei ole suurempaa suojan tarvetta kuin mitä muutoin. Me tarvitsemme siksi järkevän, pitkälle menevän kuluttajasuojasäännöstön, jossa otetaan huomioon erityisestikin pk-yritysten edut paremmin huomioon. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana muut puhujat. Kaksi minuuttia. Edustaja Koratsa. Gracias, president. The compromise we have on... Kiitos puhemies. Edessämme oleva kompromissi on hyvä askel oikeaan suuntaan. Pidän hyvänä sitä, että olemme päässeet konsensukseen peruuttamisoikeudesta ja siitä, mitä tietoa on annettava etämyynnissä ja sopimuksissa, joita solvitaan muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. Meidän pitäisi rohkeasti kuitenkin mennä pidemmälle. Ajattelen esimerkiksi kohtuuttomia ehtoja ja takuita. Minä olen kuunnellut vuosia näitä argumentteja. Minä olen vakuuttunut edelleen siitä, että täysharmonisointi on oikea tie. Yhteiset suunnat ovat eduksi yrityksille ja kuluttajille. Oikeusvarmuus, kilpailun parantuminen. Näin vähennetään liikaa byrokratiaa yrityksiltä, saadaan yhdistettyä korkea kuluttajasuojan taso ja matalat kustannukset yrityksille. Kuluttajasuojadirektiivistä ei pitäisi tulla kiistaa markkinoiden ja ihmisten välillä. Me oletamme väärin, että kansalliset säännöt suojelevat kuluttajia ja yhteiset eurooppalaiset säännöt taas tukisivat yrityksiä. Tuo on aivan väärä kuva. Millään ei voida välttää sitä, että PK-yrityksille syntyy kustannuksia, lisäkustannuksia ja silloin lisäkustannuksia maksavat kuluttajat. EPP on ollut joustava ja rakentava, vasemmisto taas on estänyt etenemisen. Me olemme lähteneet tässä vertailemaan lainsäädännön pikkuyksityiskohtia, vertailemaan jäsenvaltioiden eri sääntöjä. Minun mielestäni Euroopan kansalaisten yhteinen etu pitäisi pitää mielessä – Minimiharmonisointi ja kansalliset poikkeusjärjestelmät, joita sosiaalidemokraatit ovat ajaneet, vain estävät kansalaisia täysin hyödyntämästä yhteismarkkinoita. Kriisin aikoina protektionismi lisääntyy ja silloin on hyvin helppoa olla populisti. Se on vastuutonta. Esittelijä on tehnyt loista työtä, onnittelut jälleen kerran – Lopuksi puhemies haluaisin sanoa, että kuluttajansuojadirektiivi on todella virstanpylväs yhtenäismarkkinoilla. Näin voidaan lisätä luottamusta, lisätä kasvua, kilpailukykyä ja työpaikkoja, joita eurooppalaiset kipeästi kaipaavat. Kiitos. Kiitoksia, Rava Koratsa. Seuraavana kaksi minuuttia. Edustaja Masip. Puntos esenciales por mejorar. Keskeisiä kohtia on vielä parannettava. Siksi meidän on palautettava mietintö valiokuntaan. Tähän ei pääty vielä parlamentin käsittely. Alkuperäinen ehdotus oli huono. Kuluttajajärjestöt sanoivat meille näin kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla. Erityisesti Asturiasin alueen kuluttajajärjestö ja sen puheenjohtaja oli tätä mieltä. No, tässä hylät, on, on hylättävä entinen artikla 4 maksimiharmonisointi, on sanottava selvästi, että maksimaalinen harmonisointi, eli sama suoja kaikissa jäsenvaltioissa merkitsisi sitä, että monien kuluttajien suoja laskisi, koska monissa maissa on pidemmät perinteet kuluttajan oikeuksille ja suojalle. Haluaisin joka tapauksessa korostaa sitä, että on tärkeää varmistaa, että nämä kohtuuttomat ehdottoja niitä koskeva kohta ei olisi tyhjentävä niin, että kukin jäsenvaltio voisi lisätä niitä lausekkeita, joita se pitää kohtuuttomina eikä näin ollen pätevinä näissä sopimuksissa. Todistustaakka on yksi individuaalisissa lausekkeissa käännettävä ja on osoitettu, kauppiaiden on osoitettava, että he ovat neuvotelleet näistä lausekkeista. On tehtävä selkeitä ymmärrettäviä lausekkeita. Emme halua maksimaalista harmonisointia kohtuuttomien ehtoihin. Euromanometrin mukaan 79 prosenttia kuluttajista on sitä mieltä, että maksimaalinen harmonisointi ei, sillä ei olisi juurikaan vaikutusta näiden henkilöiden käymään kauppaan. Kiitoksia seuraavana. Puolitoista, kaksi ja puoli minuuttia, edustaja Haber. I think you'll find I have two minutes. Uskoakseni on kaksi ja puoli minuuttia, arvoisa puhemies, koska kaikki kollegani eivät ole paikalla. Ensinnäkin valiokunnan puheenjohtajana haluaisin kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat työstäneet asiaa. Hienoa, että kaikki ovat täällä tänään. Heidän johdossaan Andreas Schwab, mutta myöskin varjoesittelijöillä oli erittäin intensiivinen rooli ja valtavasti asiantuntemusta tämän vaikean asian tiimoilta. Uskoakseni on aivan oikein, niin kuin Vivian Redding totesi, että yhteislainsäätäjillä on nyt velvollisuus edetä asiassa ja tehdä päätöksiä. Se, miten pitkään tämän asian työstäminen kestänyt, osoittaa, miten paljon poliittisia vaikeuksia on ilmennyt sekä neuvoston puolella että parlamentissa. Niin kuin monen muukin asian yhteydessä aiemmin, parlamentti on osoittanut, että se pystyy tekemään kompromisseja. Nähdäkseni on aivan oikein, mikäli huomenna parlamentti äänestää muutosesityksistä ja lähettää näiden avulla selkeän poliittisen viestin siitä, mitä me haluamme saada aikaan, ja sitten asia lähetetään takaisin valiokuntaan. Haluaisin kiittää puheenjohtajamaata ja myöskin Juri valiokuntaa, joka on tässä pyrkinyt vaikuttamaan puheenjohtajamaahan, ja se on Puheenjohtamaan toimenpiteet tänä voimalla tavalla uskoakseni. Tämä osoittaa, että me olemme nyt sitoutuneet jatkamaan neuvotteluita, mutta ei tarkoita, että neuvottelut saadaan päätökseen noin vain. Olemme velkaa kansallisille vähintäänkin sen, että jätämme vielä ratkaisun avoimeksi sen suhteen, voidaanko sopimus saada aikaan neuvoston kanssa vai ei. Uskoakseni kollegat tukevat minua tässä. Voisin mainita pari seikkaa. Ihailen rouva Koratsan intoa, intomielisyyttä, mutta en oikeastaan näe, että kuluttajan suojadirektiivi olisi mikään virstanpylväs. Pikemminkin tämä on vasta asteen lauta, yksi askel eteenpäin, koska hyvin paljon on vielä vaikeita vaarallisia vesiä edessä. Tien vielä pitkä ja kivinen. Uskoakseni, että nyt täytyy ottaa ensimmäinen varovainen askel kohti harmonisointia asioissa, jotka aiheuttavat hyvin paljon tunnekuohua ja hyvin paljon poliittista kuohuntaa koska aivan ymmärrettävää on, että kuluttajat ja kuluttajajärjestöt eivät pidä siitä, että niiltä viedään oikeuksia jäsenvaltioiden tasolla. Tämä on aivan todellinen huoli. Ja meidän täytyy varmistaa, että sääntelystä on lisäarvoa sekä kuluttajille että yrityksille, varsinkin silloin, kun, silloin, kun on kyse internetistä ja rajatyöttävästä myynnistä. Loppusanani komissiolle ovat seuraavat. Me tarvitsemme kipeästi puitekehyksen, jonka sisällä voidaan ottaa edistysaskeleita kohti parempaa harmonisointia. Meillä on erila- erillisiä sirpaloituneita sääntelyn osia kuluttajansuojan ja muiden asioiden suhteen. Nyt täytyy luoda vihdoinkin pitkän aikavälin suunnitelma, joka sitten pikkuhiljaa muodostuu pienistä askelista ja sitten loppujen lopuksi saadaan otettua tämä aimo harppaus eteenpäin. Kiitoksia. Seuraavana kaksi minuuttia edustaja Hanslik. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Ensinnäkin haluaisin todeta kollegalleni Andres Schwabille, eh, hän on valmistellut tätä työtä ja tietää hyvin, että työ ei ole helppoa. Kun tätä direktiiviä olemme työstäneet, olemme korostaneet sitä, että on erittäin se on erittäin tärkeää kuluttajille, mutta myös kaupalle ja erityisesti internetkaupalle ja rajat ylittäville kaupalle. Kuluttajat, jotka tekevät ostoksia internetin kautta, haluavat takeita niin, että palvelut tai tuotteet, joita he ostavat, tulevat perille asianmukaisesti ja ovat sen laatuisia, kuin on luvattu internetsivuilla. Niin meidän on taattava tätä varten avoimuus tietyissä säännöksissä, jotka puolustavat komissio kuluttajia. Ei pidä unohtaa myöskään yrittäjiä. He, ne eivät halua lisää hallinnollista taakkaa tämän direktiivin myötä. Olemme saavuttaneet tämän kaiken, kun olemme direktiiviä työstäneet, tai onko näin? Minun käsittääkseni kahden vuoden työ on lähentänyt meitä tähän, tätä tavoitetta kohti, mutta emme ole aivan sitä saavuttaneet sataprosenttisesti. Uskon, että eurooppalaiset kuluttajat saisivat vielä enemmän, jos sääntely äh, harmonisoitaisiin maksimaalisesti. Tältä hyötyisivät myöskin yritykset, jotka käyttävät äh, sähkökauppaa. Täällä on kohtia, joihin sitä vastoin on löydetty hyvä ratkaisu, kuluttajille ja lisäksi niillä suojellaan yrittäjiä. Esimerkiksi tämä 14 päivän määräaikaa kuluttajilla on oikeus perua sopimus 14 päivän aikana. On tarkistus, jossa annetaan yrittäjille mahdollisuus palauttaa rahat, kun he saavat kuluttajilta syytyä sille, miksi sopimuksesta luovutaan, on, tämän hyvä tarkistus. Me, direktiivissä on tärkeää se, että molemmat osapuolet voivat voittaa. Myös kuluttajilla on velvollisuutensa. Haluaisin kehottaa, että, onkaan, että komissio ja neuvosto mahdollisimman pian pääsisivät sopimukseen. Kiitoksia edustaja Hanslik. Sitten puolitoista minuuttia edustaja Verniu. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijä Schwabia ja kaikkia varjoesittelijöitä, erityisesti Evelyn Gebhardtia hänen tekemästään ja heidän tekemästään työstä. Komission alkuperäinen ehdotus oli todellakin mm, huoneeseen va- vaaransi kuluttajien oikeudet. Halutaan harmonisoida tätä alaa täysin, mutta tämä voidaan perustella ainoastaan silloin, että harmonisointia tehdään ylöspäin eikä alaspäin, niin kuin ehdotettiin olen siis tyytyväinen melkein kaikista kompromisseista. Ne jättävät jäsenvaltioille mahdollisuuden ottaa käyttöön tiukempia sääntöjä, jos ne haluavat kuitenkin niin, että taataan korkea vähimmäistaso, jota sovelletaan kaikkiin unionin kuluttajiin. Näin ollen esimerkiksi meillä on 12 kuukauden maksimiaika ja ei teillä etäsopimuksien oikeuksien parannettu maksuja voidaan vaatia vasta tämän 14 päivän peruuttamisajan jälkeen. Sen sijaan ei voida hyväksyä, että selitetään täysharmonisointi luvussa viisi, joka koskee kohtuuttomia ehtoja. Äh, tämä taso on riittämätön, mutta tämän lisäksi tässä on unohdettu petollisen toiminnan todellisuus. Se edellyttää sellaisia vaikeuksia, vastauksia, joita emme ole nyt voineet tarjota. Jos nyt jäsenvaltiolta poistetaan äh, kaikki liikkumavara Tämä on vastuutonta toimintaa. Minä toivon, että lönsäätäjät pääsisi tasapainoisen tekstiin, jolla voidaan varmistaa yhteinen korkean tason suojelu. Kiitoksia, Rova Vernio. Seuraavana yksi minuutti. Edustaja Kosusnik. Eh, děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych nejprve poděkoval. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin todella kiittää Andreas Schwabia hyvin tehdystä työstä. Lähes 1600 tarkistusta ja hän hoiti työn erittäin hyvin ja esitti hyvän kompromissin. Olen iloinen siitä, että kaksi tärkeää perusperiaatetta on komission alkuperäisestä ehdotuksesta parempi säätely yksinkertaistamisen ja päivittämisen kautta niin, että voidaan poistaa sisämarkkinoiden esteitä, joita yritykset kohtaavat käydessään kauppaa EUn sisällä – toisaalta tavoitteena maksimiharmonisointi kuluttajaisen kysymyksissä ja se, että poistetaan monet poikkeudet, joita on yksittäisissä jäsenvaltioissa. Vaikka emme olekaan voineet sopia täydestä harmonisoinnista, tämä on merkittävä askel eteenpäin, koska se estää, poistaa esteitä rajat ylittävästä kaupasta ja tukee sisämarkkinoita. Kiitoksia. Seuraavana kaksi minuuttia. Edustaja Ja, Kiitos puhemies. Minäkin joudun tässä pistämään hieman äh, jarruja päälle. Huolimatta kaikista parannuksista komission ehdotus äh, Andreas Schwabin ankaran työnkin jälkeen on minun nähdäkseni sellainen, että siinä on vielä puutteita. Siinä on liikaa sääntelyä ja tämä vain monimutkaistaa sääntelyä. Erityisesti PK-yritysten kannalta tämä on suorastaan vaikeaa soveltaa käytännössä tämä lainsäädäntö, eikä tämä välttämättä tuo harmonisointiefektiä sisämarkkinoille, eikä tämä millään tavalla edistää sisämarkkinoita ja taloutta. Nähdäkseni tässä on vain yksi vaihtoehto. Komissio on valtavasti laitanut kahden määritelmän kahta käsitettä että parlamentissa tehtiin hyvin paljon valtava määrä tarkistuksia, yli 1600. Ja mitään perusteita ei ollut. Komissio ei millään tavalla perustellut sitä, miksi näitä kahta määritelmää laajennettiin niin valtavasti. Kyse oli ensinnäkin etäsopimuksista, etämyynnistä. Nyt tämä on oikaistu tämä asia, onneksi. Ja tämä on erittäin hieno asia. Mutta tämä toinen seikka, johon haluaisin pureutua, on liiketilojen ulkopuolelle solmitut sopimukset, tämä määritelmä, koska silloin kun sopimusta ei tehdä liiketiloissa, niin kaikki tällaiset sopimukset ovat hyvin suurilla, suurilla määrällä säännöksiä rasitettuja. Esimerkiksi kuka tahansa käsityöläinen, joka tekee työtään puuseppä tai kuka tahansa muukin on tällaisessa asemassa ja heidän työnsä rasittuu näillä säännöksillä sekä sisällön suhteen että muotoilujen suhteen kaikesta työstä huolimatta, jota herra Schwab on tehnyt, varsinkin silloin kun on kyse käsityöläisistä ja pk-yrityksistä. Minun nähdäkseni sääntely on kaikkea muuta kuin kunnossa. Minun nähdäkseni täällä on hyvin paljon tur- turhia sääntöjä, jotka voitaisiin helposti poistaa. Esimerkiksi kappaleessa 4 ja 5 on kuitenkin seikkoja, joiden suhteen asiat eivät ole niinkään huonolla tolalla. Kiitoksia. Seuraavana puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää herra Schwabia ja varjoesittelijä, Demari varjoesittelijä herra Gebhardia. Olen kiittänyt heitä ja olen todennut, että he ovat olleet hyvin sitkeitä ja hyvin kärsivällisiä ja saaneet meidät johdettua tähän pisteeseen asti, jossa nyt olemme uskoneet, että tämä on hyvä pohja työlle. Haluaisin kiittää myös komission jäsen Redingiä. Hän on puhunut tavalla, joka herättää pientä optimismia. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että de minimis harmonisointi on hyvä realistinen pohja työlle Tulen valtiosta, nimittäin Kreikasta, jossa olemme päässeet hyvin korkean tasoiseen kuluttajaoikeuksien e, ja takeiden tilanteeseen. Kuten ymmärrätte, en haluaisi, että tällainen korkea kuluttajansuojan taso laskisi. Myönnän, että olen pohtinut tätä asiaa paljon, kun kuulin ensimmäistä kertaa – Rasvabin argumentteja maksimaalisen harmonisoinnin puolesta. Mutta mm, eräs ajatus mm, pälkähti päähäni ja luin tästä nimittäin mm, erästä lehdestä. Joku halusi luoda mahdollisimman kauneet, kauniit naisen kasvot, jos otettiin yhdeltä äh, kauniilta naiselta silmät, toiselta nenää ja kolmannelta äh, leuka ja kuitenkin tästä tuli hirviömäinen lopputulos. Halusin teille antaa tämän esimerkin ilmaistakseni, että aikomukset voivat olla hirvittävän hyviä, mutta loppujen lopuksi tulos ei ole kuitenkaan toivottu ja tästä syystä, hyvä puhemies, olen sitä mieltä, että tämä minimi, minimiharmonisointi olisi paras pohjasääntö. Kiitoksia seuraavana kaksi minuuttia. Edustaja Abad. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin onnitella Andres Schwabin tekemää työtä. Sen ansiosta voimme saada nyt laajan tuen kaikkien poliittisten ryhmien äh, kautta tälle asialle. Tämä on konkreettista edistystä ja meillä on ehdotuksia koskien kuluttajia. Euroopassa äh, kuluttajat voivat äh, hyötyä peruuttamisoikeuksista esimerkiksi ebay tyyppisiä sivustoille. Voimme myös vahvistaa puitteita ja lisätä rajat ylittävää kauppaa EUn sisällä. Toisaalta ei pidä laskea kuluttajien suojaa muissa missään eh, jäsenvaltioissa, vaan suoja paranee. Jotta pääsisimme kriisistä ulos, tarvitsemme uusia kasvun lähteitä. Yksinkertaistamalla järkeistämällä Euroopan unionin lainsäädäntöä yrityksemme voivat hyötyä paremmin sisämarkkinoista. Tiedättekö, että vain 22 prosenttia Euroopassa tehtävästä kaupasta on rajat ylittävää. Jos me luodaan paremmat sääntelykehykset yrityksille, se merkitsee myös talouden kasvun elpymistä tekstissä on kunnianhimoinen, mutta käytännönläheinen lähestymistapa, eikä haluttu harmonisointia ilman vastaavaa suojelua. Tästä syystä olen iloinen siitä, että olemme voineet säilyttää tietyt eh, kansalliseen lainsäädäntöön koskevat näkökohdat niin, että, eh, jotka ovat hyvin tärkeitä tietyille jäsenvaltioille. Ranskan osalta kuluttajat voivat edelleen hyötyä näistä eh, takeista, jotka koskevat kätkettyjä mm, puutteita ja vikoja ja, ja, ja ovelkauppa oikeista ja vasemmista voivat nyt tukea tekstejä, joissa vastataan ihmisten jokapäiväisiin ongelmiin. Halutaan lisää Eurooppaa, mutta ei minkä tahansa laatuista Eurooppaa. Eurooppa, joka suojelee, rauhoittelee, antaa mahdollisuuksia eurooppalaisille kuluttajille, kansalaisille ja yrityksille. Kiitoksia. Kiitoksia sitten puolitoista minuuttia. Rova Senalova. Kdysi za starých časů platilo heslo náš zákazník, náš... Kiitos puhemies. Kauan aikaa sitten ajateltiin, että kuluttajana, asiakas on aina kuningas, mutta nyt asiat ovat toisin. Meidän on suojeltava kuluttajia, ja kuluttajien oikeuksia. Iloisia kiitollisia asiakkaita ei pidetä enää hyvänä bisnesideana. Se nähdään tänä päivänä ja siksi tämä lainsäädäntö on erityisen tärkeää. Tämä lainsäädäntö ei saa johtaa siihen, että heikennetään kuluttajansuojan tasoa. Hyvin tärkeää on tiedostaa se, että kuluttajien asema eri jäsenvaltioissa on hyvin vaihteleva. Meidän on vahvistettava kuluttajansuojaa niissä maissa – joissa oikeusvarmuutta ei tällä hetkellä ole ja joilla luotaan yhtenäismarkkinoiden toimintaa. Toisaalta on ylläpidettävä, toisaalla riittävä kuluttajasuojaa. Tässä minun tärkein kantani kuluttajasuojadirektiiviin. Haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä tehdystä työstä. Kuluttajasuoja ei millään haittaa yritysten etuja. on ihan päinvastoin kiitos. Kiitoksia. Edustaja Senalova, sitten kaksi minuuttia. Arvon vastaus. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin onnitella herra Schwabia hänen sitkeydestään, jonka kautta tähän kompromissiin on päästä. Haluaisin onnitella kaikkia, jotka ovat työstäneet tätä mietintöä. Emme halua ainoastaan taata korkeaa suojan, kuluttajansuojaa eurooppalaisille kuluttajille, vaan haluamme myös, että Euroopan yrittäjät koosta riippumatta voivat tuoda tuotteita ja palveluja kaikille kansalaisille ilman tarpeettomia oikeudellisia esteitä. Tämän direktiivin myötä tehdään loppu lainsäädännöstä pirstoutuneisuudesta, joka on vahingoittanut yrityksiemme osallistumista rajat ylittävään kauppaan. Ja se antaa vauhtia sisämarkkinoille. Tiedonantoja tiedotusta koskevat säännökset ovat tärkeitä. Kuluttajille on annettava selkeää ymmärrettävää tietoa ja se on toimitettava ajoissa. On tärkeää myös, että todistustaakka tietojen asianmukaisuuden suhteen on kauppialla etäsopimuksissa, puhelimitse ja internetin kautta tehdyissä sopimuksissa on määriteltävä nämä säännöt ja kuluttajaa on suojeltava yksinkertaisten ja tehokkaiden menetelmien kautta. Olemme varmoja, että, että tätä kautta voimme saada aikaan kilpailukykyisemmän ja dynaamisemman Euroopan unionin talouden, niin kuin globaalissa maailmassa edellytetään. Kiitoksia sitten yksi minuutti. Sanchez President. Puhemies, direktiivi kuluttajien oikeuksista horisontaalinen väline, jolla voidaan täydentää neljää olemassa olevaa direktiiviä. Näiden saavuttaminen on myönteinen asia. Sisämarkkinat, joita luonnehditaan korkealla kuluttajan suojalla, on avainasemassa kasvun ja kestävän työllisyyden puolesta. Perussopimusten mukaisesti ei voi olla niin, että jäsenvaltiot eivät saisi hyväksyä sääntöjä, jotka nostavat kuluttajien suojaa. Näin ollen täysharmonisointia pitäisi käyttää ainoastaan niissä näkökohdissa, jotka ovat tarpeen, jotta saadaan aikaan selkeät puitteet rajat ylittävää kauppaa varten. Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa on laaja yhteisymmärrys sille, että rahoituspalvelujen on kuuluttava tämän säännöksen piiriin niin, että se olisi todella horisontaalinen ja että se niveltyisi alakohtaisen ja yhteisöllisen sääntelyn kanssa sekä kansallis- ja, ja kansallisella sääntelyn kanssa niin, että ei ole mitään porsanreikiä ja mitään erityiskriteerejä. Tämä eh, lähestymistapa ei ihan täysin näy tässä nykyisessä tekstissä, siksi sitä olisi parannettava ennen kuin lopullisesti lainsäädännöstä äänestämme. Tarvittaisiin eurooppalainen kuluttajien perusoikeuskirja rahoitusalalta. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia edustaja Mesharos. Köszönöm, Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Meidän täytyy kiittää Eero Schwabia hänen tekemästään työstä. Harmonisoidut säännöt ja samojen käsitteiden käyttö toivottavasti lisäävät sisämarkkinoiden luottamusta ja myöskin oikeusvarmuutta. Tämä on erityisen tärkeää niiden yritysten kannalta, jotka haluavat, tekevät, haluavat tehdä sis- sisämarkkinoilla rajat ylittävää kauppaa. Herra Schwab pyrkii vähimmäisharmonisointiin ja teknisten standardien täysharmonisointiin. Ja tämä on nähdäkseni ainoa kestävä ratkaisu. Vähimmäisharmonisoinnin ja täysharmonisoinnin yhdistäminen saattaa olla ratkaisu, jonka kaikki voivat hyväksyä. Rajat ylittäviä sopimuksia haittaa tällä hetkellä monikin asia, joka heikentää sisämarkkinoilla käytävää kauppaa. Tilastot osoittavat, että ihmiset suhtautuvat hyvinkin nihkeästi nettiostamiseen, koska he eivät oikein luota nettikauppoihin. Ja kun tarkastellaan Keski- ja Itä-Euroopan maita, meillä pitäisi todellakin olla yhtenäinen puitekehys, jotta ongelmat saataisiin ratkaistua, koska meiltä puuttuu tällä hetkellä kuluttajien piiristä tietoisuus, jota muualta Euroopasta jo löytyy. Erityisestikin pitäisi kiinnittää huomiota pk-yrityksiin – Täytyy varmistaa, että pk-yritysten elämä ei muutu vielä monimutkaisemmaksi kuin mitä se on jo. Turhaa taakkaa täytyy välttää. Niin ikään, mikäli tämä sääntö saadaan kuntoon, sisämarkkinat tästä piristyvät. Ei mikään ihme, että tämä on yksi Unkarin puheenjohtajakauden prioriteettiasioita. Symbolista kyllä, pari päivää sen jälkeen, kun vietettiin maailman kuluttajapäivää, tämä asia saatiin esityslistalle. Puoli miljardia kuluttajaa ja miljardeja yrityksiä pyrkii toimimaan ja heidän elämänsä täytyy nyt helpottaa. Kiitoksia. Sitten siirrymme menettelyyn ilman listaan. Ensimmäisenä yksi minuutti. Edustaja Kelly. Margaret Utron, Tusen Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella edustaja Schwabia kollegoita hyvin tehdystä työstä. Työtä on tehty kahden vuoden ajan. Paljon on tehty todella. Lisäksi haluaisin onnitella Unkaria puheenjohtajavaltiota loistavasta työstä. harmonisointi, lisäarvon saaminen on tärkeää. Tämän käynnissä olevaa työtä, erityisesti peruuttamisoikeus, kohtuuttomat sopimusehdot ja joustavuuslausekkeet, jotka antavat kansallisille hallituksille joustavuutta. Ja lopulta nämä ovat tärkeitä kysymyksiä tässä yhteydessä. Haluaisin sanoa, että tietosuojakysymykset ovat myöskin tärkeitä. Ja toivoisin, että edustaja Schwab jatkaa tätä työtä. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Irigoyen. Muchas gracias. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin aivan ensiksi onnitella esittelijä Schwabia ja Rovan Gebhardtia erittäin hyvästä työstä. Yleinen huomio ei protektionismia lisätä, vaan kysymys on siinä, siitä, että ei leikattaisi jo olemassa olevia oikeuksia joissakin jäsenvaltioissa. Koska jos pyrimme siihen, että saamme aikaan todelliset sisämarkkinat yritysten ja kuluttajien välisiä suhteita varten, meidän on samalla saatava aikaan tasapaino korkean kuluttajien oikeuksien suojelun ja yritysten kilpailukyvyn suojelun välillä. Tämä tasapaino edellyttää minimaalista minimien harmonisointia ja sitä mahdollisuutta, että jäsenvaltiot voivat säilyttää tai hyväksyä lisäsääntelyä, jolla parannetaan kuluttajien oikeuksia. Emme voi hyväksyä sitä, että yhde, yhteisöllisen sääntelyn hyväksyminen heikentäisi monien kuluttajien tilannetta. Euroopan parlamentissa Äh, tilanne on parantunut, mutta haluaisin korostaa sitä, että ei pitäisi leikata niitä oikeuksia, jotka on jo nyt vahvistettu. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Erigoyen. Seuraavana yksi minuutti. Edustaja Busoi. Thank you, President. I would like to congratulate... Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella herra Schwabia ja myöskin esittelijöitä erinomaisesta työstä. Keski pitkään, kesti pitkään ennen kuin saatiin kunnon tasapaino kuluttajien ja yritysten etujen välille. Nyt aikaan saatu poliittisten ryhmien välinen kompromissi on tervetullut. Ja se tulee olemaan erittäin tärkeä kaikkien kuluttajien kannalta. Merkittäviä parannuksia saatu aikaan esimerkiksi tiedottamisvelvollisuuteen ja myöskin kaupan perumisajan suhteen harmonisointi on saatu aikaan. Artikla 22a ei ole vielä kunnossa. Tämä koskee tavaran toittamista muihin maihin Jotkut asiat pitäisi ottaa soveltamisalasta pois, esimerkiksi pilantuvat tuotteet ja, myös, ja nyt on mukaan otettu myöskin digitaaliset tuotteet. On erittäin tärkeää edistää rajatyöttävää kauppaa. Tämä on hyvä asia ja toivottavasti tulevissa neuvotteluissa neuvoston kanssa riittävät muutokset saadaan vielä aikaan niin, että optimitulokseen päästään. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana yksi minuutti. Orva Tikau. Uh, uh, uh, consider că toți consumatorii ar trebui... Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Olen sitä mieltä, että kaikki kuluttajat, kaikilla kuluttajilla pitäisi olla tiedot käytössään ennen sopimuksen tekemistä ja, ja kulut, kauppiaiden pitäisi antaa nämä tiedot mukaan lukien kuluttajien luottokortti yhtiöiltä otettavien summien lukkiuttaminen on soiltava kuluttajia kohtuuttomilta säännöiltä. Valitettavasti sähköisissä palveluissa matkailupalveluissa ja rahoituspalveluissa nämä sopimuslausekkeet ovat hyvin pienellä brändillä ja usein kuluttajat allekirjoittavat laskuja tai lomakkeita lukematta näitä, kirje, näitä toiselle puolelle kirjoitettuja pieni, pienellä kirjoitettuja lausekkeita, vaikka he lukisivatkin nämä, heillä ei ole usein neuvottelumahdollisuuksia, vaan vastauksena on, että kyseessä on standardilomake, eikä sitä voida muuttaa. Kansalliset kulut ja suojelut pitä, heidän suojelijoiden pitäisi tarkastaa nämä, jotta suojeltaisiin kuluttajia kohtuuttomilta ehdoilta. Kiitoksia. Sitten yksi minuutti. Rovo Děkuji, pane předsedo. Eh, velice děkuji kollegovi Schwabovi. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää esittelijä Schwabia. Hän on tehnyt loistavasti työtä ja kiitos tarkistusteni saamasta tuesta. Tämä liittyy siihen, että kuluttajien pitää saada tuote toimitettua mihin tahansa EUn jäsenvaltion. Se on tärkeää. Kolmannes kappiosta kieltäytyy jättämästä tuotteita rajat ylittävästi erityisesti uusiin jäsenvaltioihin. Toivon, että neuvosto voi hyväksyä tarkistuksemme erityisesti yhteen toimivuudesta, yksinkertaisista sopimusehdoista ja siitä, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus laajentaa tätä suojaa, kun puhutaan erityisesti pekoyritysten yritysten toiminnasta. Tämä on tärkeää yhtenäismarkkinoilla. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Strategia Euroopan Eurooppa 2020 pyrkii takamaan laadukkaita tuotteita ja laadukasta kuluttajien suojaa ja parempaa sisämarkkinoiden toimintaa. Ottaen huomioon kuluttajan oikeuden ja minimaalisäännöstö, kaikki jäsenvaltiot voivat sopeuttaa Euroopan säädökset omaan tilanteeseensa. Tämä on asenne, joka meidän on säilytettävä. Euroopan unioni voi parantaa sisämarkkinoiden tila toimivuutta suojelemalla korkeatasoisesti kuluttajien oikeuksia. on, voidaan myös vaihtaa parhaita käytäntöjä kansallisella tasolla. Vaatimuksen mukaisuustakaan on oltava asianmukainen niin, että luottamus paranee ja että voidaan pidentää tuotteiden käyttäjiä. Kiitoksia sitten Galpelks, yksi minuutti. a jelenleg hatályos európai fogyasztói szabályok minimális harmonizációja. nykyiset euroopan unionin säännökset takaavat jo vähimmäisharmonisoinnin. jäsenvaltiot voivat itse valita sääntönsä mutta tämä on haitallista euroopan unionin kannalta. pidän siksi hyvänä schwabin tekemää työtä. nyt on korkea aika saada aikaan ratkaisuja ongelmiin, kuten Rova Gyrkin totesi. Juuri tähän Unkari puheenjohtajakaudellaan pyrkii. Me tarvitsemme korkeaa kuluttajan suojan tasoa ja kuluttajan täytyy saada tietoa, jotta hän voi tehdä parempia valintoja ilman, että kuitenkaan syntyy liian paljon hallinnollista taakkaa yrityksille Euroopassa. Tarvitsemme yhtenäiset säännöt. Siksi on tärkeää, että ensimmäisessä so- käsittelyssä päästään jo sopuun. Palabra Kiitoksia. Seuraavana komission edustaja Rova Redding. Well, President, that was... Puhemies, tämä oli rakentavaa keskustelua täällä täysistuntosalissa. Minun on todettava, kaikki tuntuivat olevan samaa mieltä siitä, että tarvitsemme parempaa, rakentavampaa, tehokkaampaa kuluttajasuojadirektiiviä kuin mitä meillä on tänä päivänä. Lisäksi oltiin samaa mieltä siitä, että täydellistä meillä ei ehkä ole, mutta parempi kuitenkin kuin tämä hyvin puutteellinen. Siitä kaikki ovat samaa mieltä. Harvoin olen nähnyt tällaista yksimielisyyttä täällä, että kehuttaisiin esittelijää Andreas Schwabia ja varjoesittelijöitä on kehuttu kovasti. Toivon, että tämä yksimielisyys jatkuu. Me lähdemme nyt hyvin lyhyen aikakäyden aikana innovatiivisesti pohtimaan parempaa lainsäädäntöä, joka on ollut tärkeää kaikille puhujille eri poliittisista puolueista. Siksi toivon, että annatte esittelijälle tukea neuvotteluiden aloittamiseksi Tiedän, että Unkarin puheenjohtajavaltiona tekee kaikkensa, jotta tämä menettely saataisiin nyt myönteisen päätöksen. Kiitoksia sitten Rovan Györi. Kiitos paljon puhemies. Minäkin haluaisin yhtyä niihin puhujiin, jotka totesivat, että että keskustelu oli aivan erinomaisen rakentavaa. Olemme erittäin kiitollisia niistä tuen ilmauksista, joita Unkari puheenjohtajamaana sai keskustelun yhteydessä. Toivottavasti voimme nyt jatkaa neuvotteluita juuri tässä nyt vallitsevassa hengessä. Muutama yksityiskohta voitaisiin mainita tästä keskustelusta. Ensinnäkin nämä kohtuuttomat sopimusehdot. On tärkeää, että saadaan aikaan lisää arvoa näillä yhteisillä EUn säännöillä. Alustava luettelo on jo mukana alustavassa ehdotuksessa. Ja tämä on alustava luettelo kohtuuttamista sopimusehdoista. Neuvoston päätöksenä kuitenkin haluttiin poistaa tämä osa ehdotuksesta. Alustava luettelo oli jo olemassa. Kollegani Karl Belts esitti kysymyksen, miksi on tärkeää päästä sopimukseen ensimmäisessä käsittelyssä. Ranskan puheenjohtajakaudella nämä neuvottelut aloitettiin yli kaksi vuotta sitten. Tämän jälkeen on järjestetty yli 60 työryhmän kokousta, joissa asiasta on puhuttu, joten nähdäkseni tässä ei ole enää mitään liikkumavaraa, jota määrävähemmistöstä päästäisiin eroon millään muulla tavalla kuin siten, että supistetaan direktiivin soveltamisalaa. Muualla kuin liiketiloissa sallitut sopimukset ja etäsopimukset haluttiin eriyttää muista direktiivin osista. Tämä helpottaa sopimuksen syntymistä ja nopeuttaa sitä. Uskon, että mitään lisäarvoa ei olisi toisena käsittelyllä. Tämä on minun käsitykseni asiasta. Euroopan parlamentin kanta on suhteellisen lähellä sitä yleistä linjausta, joka valitsee neuvoston puolella. Joten minun nähdäkseni tässä nyt on erinomainen tilaisuus, mahdollisuus saada aikaan sopimus ensimmäisessä käsittelyssä. Sitä ei pidä hukata. Puheenjohtaja Harbour viittasi kysymykseen, onko nyt kyse pienestä askeleesta vai äämoharppauksesta, virstan pylvästä suorastaan. Ei nyt tietystikään kannata liioitella sitä tilannetta, jossa nyt ollaan. Ehkä tämä olisi voinut olla pylväs, mutta olosuhteet eivät tätä vielä mahdollista. Mutta vähintäänkin tämä on askel eteenpäin kohti pyrkimystä pitää paremmin silmällä kuluttajien etuja. Oikeudelliset olosuhteet jäsenvaltioista toiseen vaihtelevat hyvinkin paljon joten vielä täysimittaisempi harmonisointi tässä vaiheessa ei olisi edes mahdollinen, joten on nähdäkseni paljon parempi kaventaa soveltamisalaa ja täten päästä sopimukseen ja saada merkittäviä edistyksiä edistysaskelta aikaan kuluttajien suojaan. Ja myöskin sisämarkkinoita voidaan täten saattaa lähemmäksi. Kiitoksia. Sorry, kiitoksia sitten. Er- Kiitos paljon pylväs vai ei? Tästä voidaan keskustella perinpohjaisesti, mutta tärkeitä hetkiä varmasti on ollut. Altiero Spinellin nimi on meidän ryhmämme kokoussali. Silloin ehkä keskusteltiin vielä tärkeimmistä asioista, mutta nyt kuitenkin pienistä askeleista, jotka ovat tärkeitä Euroopalle. Ja siksi haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet keskusteluun, jotka ovat esittäneet tarkistuksia ja näin tukeneet kompromissia. Kompromissi tarkoittaa aina sitä, että kukaan ei ole sataprosenttisen tyytyväinen. Kaikki ovat kuitenkin valmiita jatkamaan tällä tiellä, jotta saadaan aikaan parannuksia. Siksi uskon, että olemme oikealla tiellä. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää komission varapuheenjohtaja Redingia kaikesta tuesta – tämän päivän keskusteluista ja muista keskusteluista. Kiittäisin niistä. Toivon, että voimme luottaa tukeen edelleen. Kiittäisin myöskin valiokunnan puheenjohtaja Malcolm Harbouria, joka on jaksanut esittelijää ja kollega Leeneä myös puheenjohtajan valiokunnassaan. Neuvoston suuntaan Rogerille sanoisin, että tuo ehdotus, joka neuvostossa hyväksyttiin 24. tammikuuta – onneksi neuvostossa. Ehkä sitä ei voida muuttamattomana hyväksyä. Joiltain osin haluamme mennä pidemmälle. Siksi toivon, että voimme lähiviikkoina käydä rakentavassa hengessä neuvotteluita, jotta voimme edetä. Kiitos oikein paljon ja mukavaa iltaa vielä. Kiitoksia, herra Schwab. Kiitän tästä mukavan toiv toivotuksesta, koska ilta on vielä paljon jäljellä. Tämä keskustelu päättyy. Äänestämme huomenna kello 11.30. Seuraava